No niin, sitten äh, kysymykset äh, komissiolle. Hyvät kollegat, tämä on aika äh, lyhyehkö palaveri tällä kertaa, koska edellinen mm, keskustelu venyi yli puoli, puoli tuntia ennen kuin pidemmäksi. Mm, lopetamme kyselytunnin puoli yhdeksältä, jotta tulkitkin saavat jotakin muruarinnan alle ennen yöistunnon alkua. Äh, äh, kysymys 17. Siitä lähdemme liikkeelle. Kiitos puheenjohtaja. Äh, hyvin lyhyesti vastaan tässä asia, asiakirjat, mihin edustaja viittaa. Se ei ole komission asiakirja eikä eikä sen julkaisua ole millään tavalla hyväksytty. Tuonnempana sitten tässä kuussa tullaan tänään 20-30 prosenttiin kasvatetun ilmaston vähennystavoitteen tai päästövähennystavoitteen hyötyjä ja haittoja punnintaan ensinnäkin sen piti Asia otettiin 15. päivä tänä maaliskuuta olleen ympäristöneuvoston johtopäätöksessä ensimmäisen kerran esille. Aika on ollut niukasti ja keskustelu on erittäin tärkeä ja senkin jälkeen täytyy tarkastella lukuisia yksityiskohtia tässä tiedonannossa. On itse direktiivin perusteella annettu, jossa on analysoitu sitten energiatehokkaita sektoreita, joissa sitten on nähty tätä hiilenvuotoa eniten Kööpenhaminan sopimusten tai päätösten perusteella. Ei sitä ole suinkaan odotetakaan päätöksiä odottaa välittömästi tiedonannon antamisen jälkeen, vaan tässä on tarkoitus vain varmistaa, että kun keskustellaan näistä päästötavoitteista, silloin meillä on myöskin sitten hyvin valist, riittävän valistunut pohja keskustelun eteenpäin viemiselle mistä sitten, mihin perustuvat nämä laskelmat, tulokset, erilaiset faktatiedot jatkokeskustelun pohjaksi. Niin toivottavasti parlamenttikin tähän keskusteluun osallistuu. Jatkokysymys, edustaja Sirrola. Kiitoksia. Tässä komission asiakirjassa puhutaan vähennyks, vähennystavoitteista ja siitä, että koko Euroopassa, myös Keski- ja Itä-Euroopassa päästään tähän tavoitteeseen. Minkä tyyppisin toimin komissio aikoo rahoittaa tätä esimerkiksi rakennerahastoista? Aiotaanko nyt luoda muita välineitä ja aiotaanko sitten varoja ohjata muun muassa kehitykseen ja moneen muuhun infrastruktuurin parantamiseen Keski- ja Itä-Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia, komissaari. I hope that, uh, the... Toivottavasti edustaja ymmärtää, etten voi nyt yksityiskohtiin pureutua ollenkaan. Tässä on vain yksi luennoskysymys, aika montakin vuotoa erilaisissa luonnosteksteistä on tapahtunut. Minä voin todeta esimerkiksi, että kun, kun me esimerkiksi tuhlamme, käytämme Euroopan unionin lahoja, rahoja. Ja otamme myöskin sitten huomioon eri, eri hankkeet. Tässä mainitsitte infrastruktuurin ja, ja, ja miten me sitten sitä toteuttaisimme. Se on onkin jo eri asia, jos kerran äh, vuonna 2020 mennessä pyritään 30 prosentin päästövähennyksiin. Kukaan ei varmaan osaa ainoa yhtä oikeaa vastausta tässä vaiheessa antaa. Siksi äh, lupailemmekin näitä analyysejä ja arvioita, joissa sitten neuvosto ja parlamentti voivat niin ikään äh, osallistua keskusteluun. Tikauta ja Davisiltä jatkokysymykset. Tikaupua ensi puoli minuuttia. Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen. Tänään olemme äänestäneet mietinnöstä, joka muokkaa energiatehokkuutta rakennuksissa. Ja nyt olemme aloittaneet täysin uuden hankkeen, jonka pohjalta voimme huomattavasti vähentää energiaan käyttöä rakennuksissa. Kuten kollegani sanoi, me tarvitsemme tähän varoja ja toivon, että saitte voisitte tukea mm, tätä varojen myöntämistä energiatehokkuuden lisäämiseksi erityisesti asuin asunnoissa, henki ihmisten asuntoin, asuntoasunnoissa ja, eri, ja myös haluaisinkin kysyä, miten aiotte rakennerahastoita tukea teollisuuden energiatehokkuuden lisäämistä? Kiitoksia. Sitten edustaja De. Uh, niin, hyvä puhemies, uh, komissaari. Eikö tämä nyt osata, mikä ongelman laajuus on? Nimittäin monet jäsenet ja monet hallitukset neuvostossa eivät hyväksy tällaista kiireellisyyttä ilmastonmuutoksen ehkäimiseksi. Kyllähän heidän on helppo tällaisiin, tällaisiin lupauksiin, lupauksiin aluksi yhtyä, mutta nyt he eivät suostu tätä konkretiaa sitten, konkretiaan sitoutumaan. Aiotteko saada jotakin sitoutumista aikaiseksi? Uh, uh komissaari, niin aivan aluksi haluan eh, perehtyä siitä, mitä te tänään olette sopineet eh, rakennusten energiatehokkuudesta. Siinähän on paljon kohentamisen varaa, niin ikään tiettyjä vaihtoehtoisia rahoitusmalleja on, on käytettävissä, jotka voisivat, ovat, jotka voisivat olla myöskin asuntojen ja tarojen rakennusten omistajien etujen mukaista, jolla myöskin energiakustannuksissa eh, voisivat säästää. Tätä, tähän perehdyn hyvin mielelläni. Äh, yhdyn siihen, että, tämä, että se yksi, yksi, yksi sektori, jossa todellakin voitaisiin paljon paljon paremmin asiat hoitaa, on juuri energiatehokkuus. Siinä on valtavaa piilevää äh, potentiaalia, potentiaalia. Me käytämme aika paljon energiaa, äh, energiatavalla, tavalla, josta, josta kukaan ei oikeastaan hyödy mitä sitten tulee näiden ilmastotavoitteiden kiistäjiin, minä, minun mielestäni, että kaikista keskustelusta, erityisesti Isossa Britanniassa on käyty tästä valtavaa keskustelua, joka on mutta siitä huolimatta minä katson, että vaikka nämä, nämä tieteellinen neuvosto voisi näitä virheitänsä sitten korjata, kun niitä löytyy, mutta toistaiseksi en ole löytänyt kyllä mitään näyttöä siitä, joka sotisi perustieteellistä tietoa vastaan. Eli että asiaan täytyy suhtautua vakavasti ja siihen täytyy puuttua ja, ja niin monta, monta muutakin syytä on myöskin näiden epäilevien tuomaiden liittyä samaan rintamaan parantamalla esimerkiksi juuri tätä energiatehokkuutta. Ja, ja jos ei näin todeta, jos ei, näin, jos ei nyt to, toimita tom, tomerasti näistä energia tehokkaiden ratkaisujen luomisessa menetämme kilpailuedun loppu Ja, minä olen pahoin, pahoin pelkään, että jos tätä hiilidioksidipäästöjen hillitsemisessä ei onnistuta, myöskin työpaikkoja alkaa lähivuosina kadota. Komissio aikoo kyllä hyvin vakavissaan tähän ilmastonmuutosta asiaan suhtautua. Kiitos kovasti. Seuraava kysymys sitten, kysymys numero 18 Geringer Odenbergiltä koskien tekijänoikeuksia. Ja nyt äh, käännynkin komissaari Barnierin puoleen, joka tämän asian on ottanut hoitaakseen. Kiitokset puhemies. Ensiksi haluaisin kiittää rouva Geringer Yhdenperiä tästä kysymyksestä. Tämä kysymys on juuri teki, teollisen tekijänoikeuksien internetkeskustelun ytimessä. Hyvin usein teolliset tekijänoikeuskysymykset nähdään esteenä yhteisen digitaalisten markkinoiden luomiseksi. Se ei ole oikein, vaan kyse on takeesta saada tuloja tästä omista sijoituksistaan ja kyse on myös kulttuurisesta arvosta, johon Geringer de Odenberg juuri puhui ja tästä teollisesta luomisvoimasta ja niin poispäin. Ja tässä me haluamme edelleenkin taata sen, että tällaisia oikeuksia edelleenkin tuettaisiin. Nämä ovat olleet voimassa jo yli sata vuotta ja laki tietysti muuttuu teknologian kautta, radion teollisuuden ja kaapeleiden tietoliikenteen, satelliittien ja tänään nykyisellään tietysti internetin kehityksen vuoksi. Aina uudet teknologian kehitykset ovat muuttaneet myös koko teollisen tekijänoikeuksien käsitettä ja niiden kaupallistamista. Nyt, nyt että sen sijaan, että ehdottaisimme mitään radikaaleja muutoksia näihin teollisen tekijänoikeuksiin, ehdotan, että me kävisimme läpi tällaista uutta teollista, taloudellista puitteistoa uusien lakien yhteisymmärrykseen saattamiseksi ja tätä on, tämä on lähtenyt liikkeelle tammikuun puolessa välissä ja näin yhteispäätösmenettelyssä voitte tähän osallistua. Komissio on hyväksynyt juuri tällaisen digitaalisen ohjelman ja siinä on selkeä tiekartta internetiin ja teollisen tekijänoikeuksiin myös. Ja siinä myös ehdotetaan puitedirektiiviä teollisen tekijänoikeuksien yhteiseksi hoitamiseksi ja hallinnoimiseksi ja näin myös paremmin voitaisiin tarjota uusia palveluita internetin kautta myös ja tällainen One Stop Shop myös on ajateltu luoda samoin kuin avoimuuden valvonnan lisäämistä, jotta sitten voidaan vaikuttaa muun muassa hinnanmuodostukseen ja, ja myös tulojen muodostumiseen avoimemmin. Ja toiseksi me puhumme sitten näistä oikeus, oikeuskysymyksistä harvinaistuotteille, harvinaisille tuotteille eurooppalaisen lainsäädännön aikaansaamiseksi tällaisille harvinaisille taideesineille. Ja lisäksi me aiomme luoda tällaisen vihreän kirjan internetin ja audiovisuaaliselle alalle ja uusien on-demand-videoiden suojelemiselle. Ja tässä me nyt erityisesti käsittelemme koko internetin tuomaa lisäarvoa kokonaispakettina ja pyrimme selkeyttämään näitä nykyisin olemassa olevia sääntöjä ja myös sitä, miten teknologia voi auttaa meitä identifioimaan näitä haasteita ja sitten näitä erilaisia tuotteita, joita on tuotettu uusien teknologioiden pohjalta ja voimme toimia tehokkaammin sitten myös piraattituotteiden välitykseen internetin kautta ja sen estämiseksi erityisesti. Ja min ehdottaa, toivon, että me pystymme pystyisimme luomaan sellaisen Euroopan, joka toimii uusien taloudellisten mallien mukaan. Me tarvitsemme lainsäädäntökeinoja tietenkin ja meidän täytyy pyrkiä löytämään tällaisia ratkaisuja, jotka sitten vastaavat näihin kaikkiin ongelmiin suoraan. Ja tämä liittyy sitten koko sisämarkkinoiden toimintaan, josta on tietysti puhuttu jo pitkän aikaa monissa eri mietinnöissä. Me voimme sitä, täten luoda myös kulttuurialalle selkeän yhteisen eurooppalaisen markkinat. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Edustaja De Orberg, äh, lisäkysymys. Kiitos. Kiitos komissaarille myös teidän aloitteista. Lisäkysymys koskee vihreää kirjaa vuodelta 2008, jossa on kyse immateriaalioikeuksista. Oletteko sitä mieltä, että vuoden 2001 lainsäädäntö ei enää täytä tehtäväänsä, se ei vaikka saako se aikaan tasapainon oikeuden omistajien ja käyttäjien oikeuksien välillä. Nämä pakolliset poikkeudet tekijänoikeuksista, <clears throat> ovatko ne perusteltuja esimerkiksi kirjastojen osalta Öö, miten niiden toiminta, mihin aloitteisiin komissio aikaa ryhtyä, öö, kun on kyse poikkeuksista immateriaalioikeuksiin? Commissioner. Euh, niin, hyvät edustajat, juuri öö, vahvistan tämän, mitä sanoitte komission tulevasta toiminnasta ja artiklan 118 käytöstä unionin sopimuksessa. Tämä asia e, sinänsä on juuri se, että me huomme tällaisen puitteiston, säännöspuitteiston, jossa sitten käsitellään käytännönläheisesti näitä teollisia tekijänoikeuksia, joiden pohjalta päästäisiin tehokkaammin juuri niihin päätöksiin kuin, e, täällä yhteisellä tekijöissä tekijänoikeuksien kentällä. Ja tämä vihreä kirja on harvinaislaatuisen tärkeää ja sen pohjalta voimme viedä näitä kysymyksiä kysymyksiä todellakin eteenpäin oikealla tavalla. Te esititte kysymyksen siitä, miksi emme ole sitten kunnianhimoisempia yhteisten teollisten tekijänoikeuksien luomaksi. No, tässä, edussa, ed, tässä edessä on tietysti monia ongelmia. Esimerkiksi toimijaksemme tehokkaasti, niin tämän tällaisen säädöksen täytyisi sitten olla kansallisen lainsäädännön yli, yllä, eli se, tässä kyse olisi sitten kansallisten säädösten tois, toissijaiseksi jäämäksi, jäämisestä, ja se on kulttuurisesti, poliittisesti ja oikeudellisesti myös hankala hyväksyä. Ja vaikka se sitten hyväksyttäisiin jäsenvaltioissa, niin se toimisi rajoitetusti, koska sitä voitaisiin soveltaa eh, ainoastaan näihin eh, uusiin tuotteisiin, eli ei niihin tuotteisiin, musiikkituotteisiin esimerkiksi, jotka ovat olleet oikeassa jo aikaisemmin, eli kyse olisi juuri näistä harvinaislaatuisista teoksista. Ja tässä tietysti otamme yhteyttä parlamenttiin näitä kysymyksiä ratko- lähtemään ratkoessamme. Kiitoksia. Supplementary, Mrs. Zico. Täydentävä lisäkysymys, edustaja Siko. Kiitoksia, hyvä puhemies, komission jäsen. Minä haluaisin esittää kysymyksen siitä, oletteko ajatellut käydä läpi uudelleen E, informaatioteknologian tekijän tekijänoikeuksia, sillä me tarvitsemme oikeudellista varmuutta näihin kysymyksiin. Ja erityisesti poikkeuksia on hyvin monissa valtioissa tulkittu hyvin eri tavalla ja siitä on syntynyt hyvin toisenlaisia päätöksiä eri valtioissa. Ja siitä syystä minun mielestäni olisi hyödyllistä käydä uudelleen läpi tätä tekstiä, erityisesti kun ajattelemme tätä uudelleen laadittua Lissabonin sopimusta. Kiitoksia. Commissioner, you have the floor komissaari. Hyvä eh, jäsen, minä haluaisin huomauttaa, että tällä erää me emme aio ryhtyä muuttamaan tätä poikkeusluettelua direktiivissä 2001. Me olemme hyväksyneet takaisin käytännönläheisen eh, eh, edistyksellisen ajatuksen näistä kolmesta kysymyksestä, eli vihreästä kirjasta ja harvinaistuotteista ja näistä muista, mitkä äsken juuri mainitsin. Ja täten me käsittelemme myös juuri teidän esille ottamianne asioita, mutta poikkeusluettelua siis emme ryhdy nyt muokkaamaan. Kiitoksia. Thank you. Now we... Kiitoksia kovasti. Kysymys 19. Eh, edustaja Keli koskien EUn valtion tukia ja niiden suuntaviivoja. Nyt eh, komissaari Malmströmille tervetuloa. Kiitos kovasti eh, puhemies komissaari Almunia pyysi minua vastaamaan puolestaan tähän kysymykseen. Herra Keli paikalla, ehkä hän näkee, ai siellä hän te olette, heippa. No niin, Kiitos äh, kovasti äh, tästä kysymyksestä, jotta äh, tämä aluekehitys jatkuisi keskeytymättä 2006 päätettä, että jäsenmaiden nimeämiksi tukien saajiksi kattaisi vuodet 2007-2013. Komissio kuitenkin omissa suuntaviivoissaan Äh, kansallisen aluetukin liittyen totesi, että, että, että saattaa nousta tilanteita, joissa lisäavut ovat äh, tarpeita. 104 säännön mukaisesti jäsenmaille tarjottiin mahdollisuus äh, tarkastella omia, omia aluekehitysalueitaan Euroopan unionin perussopimuksen mukaisesta kolme seitsemästä, kolme seitsemästä eh, jäsenmaasta, 17 jäsenmaasta ovat nyt päättäneet tätä hyvää, eh, eh, mahdollista käyttää hyväkseen. Siinä jäsenmaat tämän tarkastelun perusteella voivat sitten korvata puolet näistä aiemmista alueista uusilla alueilla. Tietyissä olosuhteissa on mahdollista myöskin sitten lisä, lisätä tätä aputiheyttä niiden, niillä alueilla, jotka jo ovat tässä mukana tässä kartoituksessa uusien nimettyjen alueiden kelpaavuus tähän ohjelmaan arvioidaan lähimpien vuosien tilastojen perusteella, lähinnä tietysti perustuen bruttokansantuotteisiin ja työttömyyslukuihin näillä alueilla. Tämä varmistaa sen sitten, että tämä aluekehitysapu sitten todellakin edesauttaa alueen, alueiden elinkeinokehitystä. kehitystä se, että vain kolme asianomaista jäsenmaasta, siihen oikeutetta jäsenmaata, on päättänyt todellakin uudistaa näitä avustuskartoja, kartoja, näitä, antaa ymmärtävän, että, että tämä talouden kriisi ei välttämättä ole sitten kolhinut näitä avun tarpeessa olevia alueita niin paljon kuin pelättiin. Mr. Kelly. Kiitos, herra Kelly. Very much for your reply. Kiitos vastauksesta. On aika ämmistyttävä, että vain kolme jäsenvaltiota täytäntöönpanne tätä minä olen peräisin semmoiselta alueelta, jossa tuhansia työpaikkoja on hävinnyt. Ja tänään 800 työpaikkaa meni, kun Pfizer irtisanoi työntekijöitä Etelä-Irlannissa. Ja tämä on nyt sitten 10, 0 prosentin kasvu. Ja toivon, että tämä tilanne muuttuu, koska jos näin ei käy, niin se osoittaa, että hallitus ei voi täytäntöön panna sellaisia valtion toimia, jotka, joka tukisi isoja firmoja. Joten minä nyt aktiivisesti pyydän komissiota seuraamaan toista, toista strategiaa, koska valtion tuet sinällään ovat jo poissa päiväjärjestyksestä. Yes. Komissaari, voitte vastata. Niin, kiitos. Ky- kyllä, voi olla aika kumma, kummallista, kuten todettiin, että vain kolme jäsenmaata on pyytänyt ma- mahdollisuutta tähän äh, puolivälin tarkasteluun, mutta näin on asianlaita. Varmistin sen vielä aamulla. Monet jäsenmaat ja monet alueet ovat joutuneet kärsimään talouskriisistä to- todella rajusti, mutta kenties sitten jo jäsenmaissa mielletään, että muitakin tapoja ja muitakin keinoja on tästä asiasta suoriutua. Kuten olemme todenneet aika harvat maat ovat ö, käyttäneet mahdollisuutta, joka tarjottiin kaikille 17 maalle, jotka näillä, näitä, jossa näitä aluetuki on. Moin kolme sitten käytti hyväkseen. Pitkän aikavälin ö, vaikutus tai, tai tavoite tietenkin on tällainen jatkuva toiminen, ö, johdonmukainen ö, tukipolitiikka näillä alueilla. Mutta komissaari Almonia varmastikin tästä tulee vielä teidän kanssanne lähemmin keskustelemaan. Kiitos komissaari. Seuraus sitten kysymys 20 edustaja Posselta ja EUn Ukrainan poliisiyhteistyöstä. Komissaari, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Kiitos kovasti. Ja kiitos myös herra Posseltille kysymyksestä hyvin tärkeästä aiheesta. Poliisiyhteistyö maiden kanssa, jotka ovat naapurimaitamme, on tietenkin jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia. Kuitenkin EU tukee kahdenvälistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Ukrainan välillä Europolin toiminnan kautta joulukuun neljäs päivä saatiin aikaan strategisen yhteistyön sopimus Europolin ja Ukrainan välillä. Ja se antaa mahdollisuuden koordinoida työtä esimerkiksi järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin vastaisessa taistelussa. Kuitenkin tämä sopimus ei anna mahdollista, mahdollisuutta henkilötietojen tai syyllisten epäiltyjen tietojen vaihdosta, koska tähän voidaan, voidaan tehdä vain, jos on operatiivinen sopimus Euroopan kanssa. Ja ennen kuin tämmöinen sopimus saadaan aikaan, niin Ukrainan täytyy hyväksyä laki henkilötietojen suojasta ja ratifioida vuoden 1991 Euroopan neuvoston sopimus henkilötietojen suojelusta ja sen lisäpöytäkirja myös. Tämä kuuluu osana komission prioriteettiin haluaisimme, että Ukrainassa tulisi tämmöinen henkilötietojen suojajärjestelmä Euroopan tasolle jotta pystyttäisiin, peru, jotta pystyttäisiin perustaa mm, tällainen valvontaviranomainen, jolla olisi sitten teknistä ja, ja, ja henkilöresurssien tukea EU-sta. Me tuemme poliisiyhteistyötä tällaisella, tällaisella yhteistyöprojektilla, jossa on mukana rajavartiolaitosta EU-sta ja sitten Frontexin kanssa, Olafin, ja Euroopan kaakkoisosan yhteistyö verkoston kautta halusimme Moldovan ja Ukrainan poliisivoimia tukea rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjumisessa. Kiitos Posselt, kiitos kovasti komissaari hyvästä vastauksesta. Haluaisin vielä kysyä, että mitä, miltä poliisivoimanien, poliisin koulutuksen äh, tuki näyttää, ajatellaan Ukrainan myöskin äh, sis, äh, sisäistä yhtä, viranomaisyhteistyötä, onko komissio ja Euroopan poliisiakatemia mukana tässä toisessa vai onko, ovatko Tapahtuu tämä koulutusyhteistyö vain jäsenmaiden tasolla? Of course. No luonnollisesti Ukrainan kanssa käydään dialogia tästä kysymyksestä. Kollegani komissaari Stefan Fyle on esittänyt tämmöisen ma- yhteistyömatriisin ja minäkin olen tässä mukana ja kyllä se äh, kattaa myös sisäasiat ja katsomme, miten voisimme tukea Ukrainan viranomaisia näiden asioiden kehittämisestä, miten voisimme tiivistää yhteistyötä entisestään. Ja me olemme parin viikon kuluttua tapaamassa vastaavat. Poliisikoulutus ja yhteistyö ei lähitulevaisuudessa ole vielä asialistalla, mutta ehkä siinä vaiheessa, kun Ukrainassa on uudistukset saatu aikaan, niin tämä asia voi tulla uudelleen keskustelun aiheeksi. Meillä on paljon yhteistä, meillä on yhteisiä haasteita ja esimerkiksi rikollisuuden osalta, joten varmasti me haluamme tiivistää yhteistyötä, mutta ukrainalaisten pitää myös kehittää yhteiskuntansa, mutta me haluamme haluamme siinä olla heille tukena ja sitten katsotaan, mihin tämä asia sitten pitkällä tähtäimellä voi johtaa. Thank you. Kiitos. Kysymys 21 edustaja Papanikolaulta koskien rikollisuuden räjähdysmäistä kasvua Euroopassa. Komissaari, olkaa hyvä. Tämähän on Äh, mitä, mitä tulee tähän rikollisuuden kasvuun Eurostatin tietojen mukaiset, joka on äh, äh, vuodesta 1998-2007 vuoteen. Ei se nyt kysymyksen esittäjän mm, kuvailemaa räjähdysmäistä kasvua paljasta. Järjestäytynyt rikollisuus kuitenkin on koko yhteiskunnan riesana jonka perusteella, minkä perusteella sitten komissio on päättänyt ryhtyä asianomaisiin toimenpiteisiin pyrkiäkseen torjumaan sekä järjestäytynyttä mukaakalaista erikollisuutta kytkeytyen tähän Tukholman ohjelmaan ajatellen turvallisuutta ja myöskin turvallisuus- ja maahanmuuttopolitiikkaa, kuten sanottu komi komissaari Reding hetki sitten teille äsken selosti tätä ohjelmaa. Siinä on äh, paljon äh, käytännön tavoitteita. Loppuvuodesta on luvassa myöskin tiedonanto sisäisestä turvallisuusstrategiasta, jossa on konkreettisia ehdotuksia ja riskiarviointia lähimpien viiden vuoden varalle. Ja tietysti järjestäytynyt rikollisuus siihen sisältyy kiinteänä elementtinä mitä yhteiset uhat edellyttävät yhteistä reaktiota sekä yksityisten että viranomaisten taholla, yhteistyön taholla. Tähän, tässä on kolme eurooppalaistyyppistä rikollisuutta, ihmis, äh, ihmiskauppa, syper, kyberrikollisuus ja, äh, ja henkilöyksilön väärentäminen. Tämä edellyttää sekä yhteistyötä kansallisella taholla että komissiolta myöskin äh, lainsäädäntöehdotuksia yhteistyössä Euroopan parlamentin jäsenmaiden ja asianomaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyötä tullaan tekemään. Yhteistyö on tässä avainsana parhaiten käytäntöjen ohjenuorien kehittäminen ja myöskin koulutuksen tiivistäminen on avainasemassa yhteistyö eh, eh, ehdokas ja kumppanuusmaiden kanssa on tärkeä elementti tässä yhteistyössä. Päätöksenteon tehokkuus riippuu sitten taas jäsenmaiden poliittisesta tahdosta toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Taas sitten riippuu tietysti kansallisista voimavaroista komissio voi tietysti omin tukitoimin tätä täytäntöönpanoa edes auttaa, kuten tiedetään, Lissabonin sopimus antaa Euroopan parlamentille uutta toimivaltaa tässä alueessa ja haluan tässä myöskin korostaa teidän vastuutanne tässä Euroopan unionin turvallisuusilmaston parantamisessa. Kiitoksia herra Mitchell. Lisäkysymys. Kiitos puhemies ja kiitos komissaarille vastauksesta. Minä luin tämän äh, raportin Euroopan keskuspankista viime vuonna ja yksi kysymys, joka tuli esille, on kuinka paljon 500 euron setelien määrä on kasvanut, varsinkin 500 määrä siis. Ja tuli esille, että näitä ehkä käytetään rikollisiin tarkoituksiin. Britanniassa ainakin asia on huolestuttanut. Voisiko komissaari ottaa asian esille keskuspankin kanssa, jotta voitaisiin nähdä, ketkä käyttävät niin valtavia määriä 500 seteleitä? 500 euron seteleitä. Varmasti jotain epäilyitä varmasti on. Onko tässä kyse veronkierrosta tai jostain muusta rikollisesta toiminnasta? I've never seen one, but... Minä en ole muuten yhtään koskaan nähnytkään edes. Well, uh, I just want to thank the... Haluan kiittää uh, uh, tästä lisätiedosta, aika mielenkiintoista infoa tulen perehtymään siihen, jos löytäisimme jonkinnäköistä säännönmukaisuutta tässä, mutta toistaiseksi minulla ei ole mitään järkevää vastausta anneta, mutta perehdys. Anteeksi edustaja Papa Nikola, teidän oma jatkokysymyksenne ei minulta kokonaan huomioimatta, anteeksi. Kiitos komissaari vastauksestanne, joka oli hyvin tarkka rehellinen. Arvostan teidän konkretiaanne suuresti. Erityisesti teidän rehellisyyttä niiden tietojen osalta, jotka annamme teille käyttöön. Teillähän on vain vuoteen 2007 saakka, mutta 5.5.2010 saa Kreikassa tapettiin kolme syytöntä mielenosoituksissa, joissa kreikkalaiset paremman elämän toivossa rynnivät kadulle. Nyt sitten kysymys, onko komissiolla mahdollisuus ryhtyä systemaattisiin toimenpiteisiin jäsenvaltioiden, jäsenvaltioita kohtaan – esimerkiksi kerätä, keräämällä tietoja ihan viimeaikaisista tapahtumista jäsenvaltiossa, jotta niitä pystyttäisiin arvioimaan. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia jäsenille näistä tiedoista. Tietysti osa, yhdyn näiden kolmen henkilön kuoleman aiheuttamaan suruun ja ja pahoittelen tietenkin tapahtumaa. Ja meidän ajatuksemme ovat äh, surmassa näiden maisten omaisissa, omaisten luona. Tietenkin me, me joudumme jatkuvasti re, reagoimaan tämän tapaisiin että tapahtumia eurosta. Näitä äh, asioita äh, tilastoi kaiken aikaa ja pyrimme ää, parantamaan myöskin sitten riskinarvioinnin tasoa tältä osin. Näiden rikosten perusteella ei ole nyt uusia ää, ää, aloitteita luvassa. Meidän toimivaltamme kuitenkin rajoittuu rajat ylittävään rikollisuuteen. Ainoastaan me, me vain kannustamme yhteistyötä eri viranomaisten välillä, mutta tällä saralla ei ole uutta yhteistyötä nyt luvassa. Kiitoksia. Äh, herra Potsin kysymys 22 äh, koskien äh, uun yhteistä viisumipolitiikkaa. Ja komissaari Malmström jälleen pääsee vauhtiin. Olkaa hyvä. Niinpä. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, niin viisumipolitiikka EU:ssa on yhtenäistä se perustuu kolmelle välineelle, joita sovelletaan viisi, kolme, yhdeksän, jossa on ne kolmannet maat, joiden kansalaiset tarvitsevat viisumit ja ne, jotka eivät. Ja sitten toiseksi viisumisäännöstö, jossa on kaikki edellytykset säännöt lyhyen oleskelun Schengen sitten on 60, 83, 95, joka määrittelee äh, muodon, jossa on äh, nimenomaan säädelty, miten kolmansien valtioiden viisumia tarvitsevia kansalaisia kohdellaan. No kolmansien äh, maiden luettelo, joiden kansalaisilla pitää olla viisa, tämä on niin kutsuttu negatiivilista. Ja sitten toisaalta on tämä olemassa tämä positiivilista mm, kansalaisista, jotka jotka suljetaan pois tästä kiellosta. Vastavuoroisuus on pääasiana tässä. Ja tätä asetusta sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, paitsi Irlannissa ja Britanniassa, myös Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä. Ja tämän vastavuoroisuuden nimissä EU on sitä mieltä, että kun on kyse kolmansien maiden kansalaisista, jotka eivät tarvitse viisumia EU-jäsenvaltioon tullessaan, niin silloin tämän jäsenvaltion pitäisi käsi, kohdella EUn kohtala, kansalaisia vastavuoroisesti, eli poistamalla heitä viisumivelvollisuuden. Jos positiivilistalla oleva jäsenvaltio edellyttää EUn kansalaiselta jolta, jonkun maan tai kaikkien maiden kansalaiselta viisumia, niin silloin on, tulee tämä mekanismi, jolloin komissio voi pyrkiä poistamaan tämän viisumivapauden siltäkin maalta tai pyrkiä sitten saamaan aikaan jonkunnäköisiä seuraamuksia tämän, tämän maan kansalaisten osalta. Tällainen mekanismi on aika tehokas ja se siis on, siitä on kertomus vastavuoroisuusmekanismista. Se on ollut vuodesta 2005 käytössä 75 tapausta vastavuoroisuuden poistamisesta, jotka koskevat 13, 13 maata sen jälkeen vastavuoroisuus on saatu aikaan suurimmassa osassa näitä tapauksia, kuten Japani, Panama, Singapore, Australia, Uruguay ja Costa Rica. Ja vähän aikaa sitten komissio lopetti neuvottelut Brasilian kanssa viisumivapaudesta ja se tulee teille ja neuvoston sitten hyväksyttäväksi lähiaikoina. Vastavuoroisuuden puuttuminen esimerkiksi USAhan ja Kanadaan on vielä selvittämättä ja näiden maiden kanssa tämä asia tuodaan jatkuvasti esille. Tämä mekanismi ei sovellu sellaisissa tapauksissa, jossa on kyse negatiivilistalla olevasta maasta, joka pitää yllä viisumivelvollisuutta EU-kansalaisille, yhden tai kahden maan EU-kansalaisille. Yhteisön lainsäädäntö ei säätele tällaisessa tapauksessa, eikä se anna mitään mekanismia, tai tarjoa mitään mekanismia, joten meidän on vaikea puuttua tämmöisissä, tämmöisissä tilanteissa asiaan. Thank you, Mr. Potts. Herra Potsch, olkaa hyvä. Täydentävä kysymys. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, pokud je Evropská komise garantem... Kiitos, komissaari. Niin jos komissio tosiaan on yhteisen viisumipolitiikan valvoja. Ja niin kiitän teille, te, teitä tästä selvityksestä, jos tämä politiikka tosiaan perustuu vastavuoroisuuden periaatteelle. Niin kuinka pitkään komissio aikoo sietää tällaista järjestelmää, jonka Kanada on ottanut käyttöön Tsekin tasavaltaa kohtaan, joka on EUn jäsenvaltio. Thank you very much. I am of course very familiar with the case. Kiitos, minä tunnen tämän ti tilanteen erittäin hyvin. Ja komissio on ollut erittäin aktiivinen tässä kysymyksessä. Kanadan viranomaiset ovat perustaneet viraston Prahaan se nyt on yksi siis e, e, edellytys, ja, ja he ovat perustamassa myös tällaista e, edistymissuunnitelmaa kohti viisumivapautta. Meillä on ollut korkean tason kokouksia useitakin Kanadan ja Tsekin tasavallan ja komission kesken, jotta voittaisiin näitä tulevaisuuden suunnitelmia suunnitella. Kanadalaiset sanovat, että siellä lakia tullaan muuttamaan ja se tulee kohta siellä, siellä <laughs> päätettäväksi parlamentissa ja me olemme heidän kanssaan ja Tsekin, tasa, Tsekin viranomaisten kanssa käyneet vuoropuhelua ja me pyrimme saamaan tätä eh, ilmapiiriä rakentavassa hengessä eh, kohti ratkaisua. Me keskustelemme taas tästä jäsenvaltioiden välillä, kun kesäkuun alussa on neuvoston kokous. Olen pahoillani, että tätä konfliktia ei ole saatu ratkaistuksi, mutta voin vakuuttaa teille, että yhdessä Tsekin kollegoiden kanssa pyrimme löytämään asian ratkaisun. Kiitoksia. 23 herra Kuntisilta koskien EUn ja Turkin välisen julkilausuman ratkaisemattomia kysymyksiä. Siitä vaan, komissaari. Kiitos. Näillä on, on paljon asioita, arvoisa edustaja. Niin, aloittaisin mieleen että tässä tämä neuvotteluhistoria Turkin kanssa on aika hankala jo 2002 vuodesta alkaen, jolloin tämä äh, meille annettiin mannateksi, mutta se on myönteisekin erityisaskelia saavutettu. Esimerkiksi ajatellen äh, vaikka äh, laittamasta siirtolaisuudesta viime vuonna edustajan edeltäni herra Baro, ruotsalaisen ministerin Billströmin kanssa kävi Turkissa vierailulla siitä sitten sekin tämä yhteinen julkilausumakin. Mutta eh, edistystä on edelleen saavutettu, neuvotteluyhteys on ollut keskeytymätön, eh, uutta yhteyttä pidetään taas eh, syksyllä koskien Turkin uudelleen palauttamiskysymyksen tekstit, tekstit on pyritty saamaan mahdollisimman tasapainoisesti molempien osapuolen kannalta. Nämä tekstit ollaan nyt sitten hiomassa lopulliseen asuunsa ihan kohtsillään jatkuvassa yhteydenpidossa Turkin viranomaisten kanssa. Tarkoituksena on saada teksti valmiiksi ja raportoida sitten neuvottelujen tuloksista kesäkuun huippukokouksessa. Ja parlamentti tietenkin tulee pysymään hyvin ajan tasalla, koska parlamentin suostumushan tähän sopimukseen lopulta vaaditaan. Mitä Frontexista tulee, Frontexin sitten tulee, siihen, sen ja näiden neuvottelujen kanssa ei ole välttämättä suoraa kytköstä, mutta komissio kuitenkin pyrkii varmistamaan sen, että tämässä, tässä ja muissa tämän tapaisissa asioissa noudataan sopimustekstiä, mutta komissio ei kuitenkaan pysty tässä vaiheessa kommentoimaan jäsenmaiden rajakysymyksiä, koska ne ovat jäsenmaiden omia kysymyksiä ja kansainvälisen lain sopimusten mukaisia järjestelyjä Haluamme var, kuitenkin varmistaa jäsenmaiden halunna toimittaa, toimittaa riittävää tietoa esimerkiksi vaikkapa ilmaliikenteen valvontatoimista. Kiitoksia, Erfne Chandras. Puoli minuuttia. Kiitos puhemies ja rouva komissaari. Nyt olemme nähneet näitä ongelmia, saada konkreettisia vastauksia kysymyksiin, jotka on esitetty jo useaan otteeseen. Se tarkoittaa siis varmasti sitä, että keskustelut ovat edelleenkin vaikeassa vaiheessa ja Turkin puolelta on kai ollut jonkunnäköisiä esteitä. kiitän siitä, että sanoitte, että saamme jatkossa tietoa neuvottelujen kulusta. Turkin ministeri pääministerin käydessä Ateenassa sovittiin laittomien maahanmuuttajien torjumisesta Tsekistä Kreikkaan. Ja vaikuttavatko nämä neuvottelut lopullisen sopimuksen aikaansaamiseen? thank you for that follow up question without knowing the exact details. En vieläkään tiedä Turkin ja Kreikan välisestä sopimuksesta ja sen yksityiskohdista vallankaan, mutta ainakin osoittaa tämän rakentavan hengen, joka, joka meillä näissä neuvotteluissa on Samaan aikaan käydään näitä rinnakkaisneuvotteluja Turkin kanssa, ja kuten sanottu, olemme ihan nyt loppusuoralla asioiden niputtamiseksi valmiiksi, ja ilmapiiri on kovasti myönteinen, mikä osoittaa mm, meidän, miten tärkeää meidän Euroopan unionin kannalta on tämä saada, ja miten, miten mielekkäänä Turkki myöskin näitä, tätä, tätä yhteydenpitoa pitää. Ja sitä mehän koituu sitten loppupeleissä kaikkien hyödyksi. Mr. Papa Edustaja Papa Nikola vielä haluaa tästä sanoa. Κυρία Επίτροπε, και σε άλλες απαντήσεις που έχουμε λάβει... Niin komissaarihan on saanut tällään tyyppisiä kysymyksiä aikaisemminkin ja silloin vastattiin, että Frontex selvittää Turkin kanssa teknisiä yksityiskohtia – Libeessä, olitte meidän vieränämme ja sain, annoitte tietoa näistä toimivaltuuskysymyksistä ja silloin sanoitte, että sopimus Turkin kanssa laillittomasta maahanmuutosta on lähes valmis. Nyt sitten tällaista sopimustahan ei Frontex kai voi tehdä, vaikka se on tärkeä tekijä laittoman maahanmuuton ehkäisemisessä. Mutta en tiedä, miten keskusteluissa tämä asia on tullut esille, mutta onko, onko, miten tämä Frontexin kanta nyt sitten tässä sopimuksessa tulee vaikuttamaan? Minulla oli tilaisuus puhua valiokunnalle maanantaina ja sin, tuolloin tulin todenneeksi, että, että neuvottelut Turkin kanssa ovat edistyneet. Mitä sitten tulee Frontexiin ja rajavalvontaan Turkin rajalla? Ovat päässeet teknisen tason yhteistyöstä neuvottelutulokseen tässä vaiheessa – Äh, Frontex odottaa, odottaa Turkilta vastauksia keskustelun loppuun saattamisen. Siellä on nyt äh, sopimusluonnos pöydällä. En, ensin tietysti äh, asiat pitää, asiat pitää hoitaa järjestyksessä ensin tämä sopimus ja sitten jatkaa näitä rinnakkain käytäviä yhteistyöneuvotteluja. Kiitoksia. Nyt sitten edustaja Ladfordin kysymys numero 24 koskien terrorismin vastaista politiikkaa ja CIAta. Komissaari. Thank you very much uh, and thank you. Kiitos. Ja kiitos Sarah Ladfordille tästä kysymyksestä. Tietänette, että minä olen tätä asiaa seurannut ja olemme tehneet aikaisemminkin yhteistyötä asiassa. Luonnollisesti on tarpeetonta sanoa, että turvallisuus ja vapaus kulkevat käsi kädessä ja oikeusvaltion lähestymistapa on tietenkin yksi tärkein terrorismin vastaisista toimissa. Ja tämä täytyy aina tapahtua perusoikeuksia ja vapauksia kunnioittaen ja sen takia meidän pitää toimia esimerkinomaisesti. Tämä ei ole pelkästään juridinen vaatimus, vaan myös avainedellytys sille, että me toimimme lainmukaisesti ja luomme luottamusta paitsi hallituksiin, niin myös kansalaisiin. Me aiomme seurata tätä terrorismin vastaista toimia, joilla, joka pyritään samalla näkyväksi ja halutaan samalla tietenkin perusvapauksia kunnioittaa. Nämä tällaiset laittomat vankilat ovat tietenkin ihmisoikeuksien vastaisia ja me olemme aina tätä korostaneet ja senpä takia jäsenvaltion tulee tutkia riippumattomasti näiden asioiden toteudenmukaisuutta. Tämä on positiivinen velvollisuus, joka on peräisin Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, joka antaa mahdollisuuden myös uhrien saada korvausta kärsimistä asioista. Me olemme Puola ja Romania nyt sitten pyytäneet tutkimaan näiden niin kutsuttujen laittomien vankiloiden olemassaoloa. Ja me pidämme hyvänä, että maaliskuussa 2008 Puolassa tämä sama asia on aloitettu. Liettuan viranomaisiin olemme olleet, olleet myös yhteydessä ja pyydämme, että siellä myös aloitetaan tutkinta. Nyt sitten on näistä palautus tällaista lennoista ollut kyse ja sen osalta me olemme tehneet tiedonannon tammikuussa ja tämä euro, yhtenäinen eurooppalainen äh, ilmatila äh, antaa mahdollisuuden valvoa äh, lentokoneiden liikkumista ja me seuraamme tilannetta toimivaltamme rajoissa. 2008 komissio antoi tällaista tietoa ja pyysimme vastauksia jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksen tilasta terrorismin vastaisen toimien osalta. Kaikki jäsenvaltiot vastasivat tähän kyselylomakkeeseen ja nyt me olemme valmistelemassa komissiossa tällaista tilannekatsausta siitä, miten EU:ssa on ryhdytty toimimaan terrorismin vastaisessa terrorismin ehkäisemiseksi Lissabonin sopimuksen puitteissa. Terrorismin ehkäisy kansallisella tasolla ja CIAn ohjelmiin osallistuminen ei tule suoranaisesti arvioiduksi tässä ohjelmassa, mutta on hyvin selkeä, mikä meidän kantamme on, ja me jatkamme jäsenvaltioissa tapahtuneen kehityksen seuraamista, ja katsomme myös, mitä oikeusjuttuja kansallisella tasolla tällä alalla on nostettu. Kiitos. Kiitos, Malmström Äh, tässä on äh, pukki Kalimaan vartajana äh, tässä yhteydessä. Olen tyytyväinen kuitenkin yhteistyöstä kanssanne. Tämä jonkunnäköistä vahvistuvaa yhteistyötä näkyy olevan näissä valmista, val, valvontatoimissa ilmassa, mutta mm, aiemmin jäsenmaat osallistuivat näihin, näihin laittomiin se ja toimiin salaa ja siinä näissä yhteydessä ihmisoikeuksia ei kunnioitettu, vaikka niin sanottiin, se todellisuuden ja puheiden välillä oli merkittävä ero. Voisitteko tässä on äh, nyt sopimusten valvojana Eikö komission tulisi varmistaa se, että jäsenmaat kunnioittavat äh, velvollisuuksiaan tulevaisuudessa, mutta että miten silti äh, äh, saisimme näitä selvityksiä tehdyksi ja julkisesti sellaisia, toivottavasti nyt uuden oman maamme hallituksen CPI-suojassa, komissaari? Well, I think the work. Niin, Euroopan parlamentin tekemä työ on ollut erittäin tärkeää, koska se on valaissut tätä ohjelmaa ja osoittanut, mitä on tapahtunut ja tämä on luonnut tietysti uutta tietoa ja, ja kansalaiset haluavat lisää tietoa. Ja tietysti komissio kannustaa kaikkia tutkimuksia näissä kyseisen tulevissa maissa ja, ja seuraamme asiaa, että nämä näin tapahtuu ja Euroopan yhtenäinen ilmatila on meidän apunamme asian valvonnassa. Me jatkamme asian äh, seuraamista, haluamme lisätietoa tietoa tietenkään konkreettista me emme pysty paljon tekemään, mutta mielellämme teemme yhteistyötä teidän kanssanne ja pyydämme lisäselvyyttä asiasta ja katsomme, että tämä ei kuulu eurooppalaiseen strategiaan terrorismin vastaisissa toimissa. Half a minute. teillä on jatkokysymys. Puoli prosić panią komisarz o informację. Kiitoksia. Minä haluaisin esittää kysymyksen yhdestä tärkeästä kysymyksestä terrorismin torjunnasta nimittäin. Kaikki tiedämme, mitä se tarkoittaa ja että se tarkoittaa jäsenvaltioiden yhteistyötä. Minä haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Onko jäsenvaltioissa huomattavasti vahvempaa suuntausta nyt yhteistyöhön ryhtyä ja onko esimerkiksi arkaluontoisten ja tarpeellisten tietojen vaihtoon terrorismin torjunnassa otettu uusia myönteisiä edistysaskelia vai ei? Yes, thank you. The fight against Kiitos. Niin luonnollisesti terrorismin torjunta on yksi tärkeä osa meidän politiikoissamme päätoimet tapahtuvat paikallisella tasolla. Euroopan unioni voi tukea näitä aloitteita. Me voimme tarjota jotain juridisia puitteistoja ja, seurata, että perusoikeuskirjaa noudatetaan. Meillä on rahoitusmahdollisuutta tukea uhreille ja voimme kannustaa lisäyhteistyötä työhön. Minun käsittääkseni aika paljon on tekeillä yhteistyön alalla jäsenvaltioiden kanssa luonnollisesti sitten tiedon, tiedustelutiedon vaihto, joka perustuu luottamukseen tai sen puuttumiseen. Sitä pitää kehittää ja, ja tätä voidaan tehdä vain varmistamalla se, että Euroopan unionin järjestelmiä noudatetaan, oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan – ja, ja, ja meihin voidaan luottaa ja, ja että toinen toisemme voidaan luottaa, mutta meillä on olemassa yhteisiä ohjelmia, niissä tarvitaan lisää keskustelua, mutta selkeästi jäsenvaltiot ovat halukkaita tiivistämään yhteistyötä, torjumaan terrorismia, paitsi unionin sisällä myös suhteessa kolmansiin maihin ja luonnollisesti tätä pitää te- tämä pitää tehdä sitten myös sitten perusoikeuksia kunnioittain tämä CIA-ohjelma ei sellainen ole. Kiitoksia komissaari suuresta ja täsmällisyydestä, täsmällistä vastauksesta hankalalla sektorilla. Kysymys 25 seuraavaksi. 26, 7. Anteeksi, jos tässä keskeytin, kun teillä tämä uusliberaali hattu nyt päässä, Niin Mitkä kysymykset nyt sitten otetaan? Onko 32 eh, tässä listallanne? Meillä on täällä aika paljon kokouksia päällekkäin. Voitteko kertoa, mitkä, mitkä kysymykset nyt ehditään käsitellä? Tuskin pääsen 32 asti. Nyt siis seuraavat kysymykset ovat viisi kysymystä, kahdeksan kysymystä. Tämä on, yhdistetty, tässä on yhdistettyjä kysymyksiä. Tajani vastaa kaikkiin näihin yhdellä kerralla. Sen jälkeen on tilaisuus siis täydentäviin ja jatkokysymyksiin. Mutta 8.30 lopetamme tasalta, koska henkilökunnan ja tulkkien pitää päästä välipalalle ennen kello 21 jatkuvaa yöistuntoa. Tajani, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos. Puhemies. Niin. Ainahan tämä aikapaine meitä jahtaa. Olen siihen hyvinkin tottunut. No, pienet ja keskisuuret yritykset ansaitsevat hyvin huomattavaa erityishuomiota. Komissio on juuri sitä mieltä, että PK-yritysten tästä kriisistä ei tule riittä, hirveästi kärsiä, koska siitä syntyy sitten myös yhteiskunnallinen kriisi pienten keskisuuden yritysten kautta. 2008 on tehty tämä Small Business Act, jonka kautta voidaan toimia ilman varsinaisia jonka jälkeen voidaan hyväksyä lainsäädännöllisiä mm, monia lainsäädäntöohjeita esimerkiksi verohelpotuksista ja alhaisemmista arvonlisäveromahdollisuuksista ja myös on luotu säädöksiä monia muita säädöksiä, joista ja lisäksi on myös arvonlisäveron laskutuskeskustelu juuri paraikaa käynnissä. Sitten näissä vaikutusten arviointiohjelmissa me olemme jatkuvasti seuranneet PK-yritysten tilannetta erityisesti maksukysymyksiä käsitellessämme samoin kuin erilaiset verovapauskysymykset ja tilintarkastushelpotukset, joita PK-yrityksille on annettu. Me haluamme tätä äh, Small Business Actia, PK-yrityksiä tukevaa aloitetta siis todellakin käyttää hyväksemme täysin. PK-yritykset äh, ovat muokkautuneet myös äh, viite kysymyksiksi kansallisissa, kansallisessa lainsäädännössä. PK-yritykset on otettu huomioon erityisesti talouden kasvuohjelmia kehitettäessä monissa valtioissa ja on tehty, on myönnetty lainoja PK-yrityksille yrityksille, eli rahoitus on helpottunut. Jäsenvaltiosta toiseen tietysti tulokset eroavat ja vaihtelevat, mutta me jatkamme komissiossa työtä kuitenkin Small Business Actin toteuttamiseksi kansallisella tasolla. Me toivomme, että suositustoimet voisivat tulla sekä kansallisella tasolla että unionitasolla toteutetuiksi. PK-yrityksiä tukeva politiikka on myös 2020 strategiassa ja PK-yrityksillä on yksi merkittävimmistä rooleista tuossa strategiassa. Tietysti täytyy odotella jäsenvaltioiden sovelluksia tästä strategiasta 2020 ja siitä, miten se todella sitten vaikuttaa pk-yritysten lopulliseen kohtailoon. Meidän täytyy toimia Small Business Actin periaatteiden mukaisesti luodessamme uutta lainsäädäntöä pk-yrityksiä koskemaan. Seuraavaksi me erityisesti toivomme, että nämä periaatteet otetaan mukaan kansallisiin talouden elvytyssuunnitelmiin. On mahdollista arvioida ja mitata kehitystä, pk-yritysten kehitystä joiden pohjalta sitten voidaan kehitellä uusia keinoja ja toimia 2020 strategian lähtökohdasta käsin. Erityisesti me mietimme tässä nyt innovaatio- ja keksintöjä tukevia tukia ja myös pk-yritysten laajennushankkeita ja kansainvälistämistä. Ne PK, ja erityisesti tahdomme tukea niitä pk-yrityksiä, jotka ovat nuorten perustamia. He, ne, he, nämä nuoret yrittäjät varmasti voivat näistä uusista aloitteista eniten hyötyä. Ja jos sitten mietimme pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoja, varoja, niin komissio on todellakin ottanut pitkälti keskustelun kohteeksi tämän sektorin Euroopan keskuspankin kanssa voidakseen todellakin sitten tutkia tilannetta säännöllisten kyselyiden ja, ja tutkimustensa kautta. Näin me voimme sitten helpottaa varojen vapauttamista pk-yrityksille, niille, jotka niitä tarvitsevat kehitykseensä. Tiety, tiettyjä rahoitusvälineitä meillä on jo olemassa, esimerkiksi Euroopan sijoitusrahasto kilpailukyvyn ja keksintöjen lisäämiseksi. Ja lisäksi meillä on myös tuo Jeremias-ohjelma, joka tulee aluekehitysrahastosta myös koko Euroopan unionissa tukee varoinensa PK-yrityksiä. Ja lisäksi meillä on näitä mikrorahoitusmahdollisuuksia komissiossa PK-yrityksille, joiden on vaikea löytää tällaista tiettyihin yksittäisiin tapauksiin tarvittavaa erityisrahoitusta. Ja tässä on myös sitten mahdollisuus käyttää Euroopan investointipankin äh, välittämiä valoja, varoja PK-yrityksille luottojen muodossa. 2009 Euroopan investointipankki on antanut 13 miljardia euroa eri rahoituslaitoksille luotoksi näihin pk-yrityksiin 55 prosenttia enemmän siis kuin edeltävänä vuonna. Ja sitten antaisin vielä tiedoksi sen, että 75 prosenttia tarkoitetuista varoista on todellakin ohjattu pk-yritysten päivittäiseen käyttöön. Ju, muutama päivä sitten komissio juuri järjesti korkean tason kokouksen, jossa mukana olivat PK-yritykset, pankit ja sitten riskipääoman tarjoavia, tarjoavia laitoksia mukana. Ja siellä oli myös parlamentaarikkoja mukana. Siinä käsittelimme nyt nykytilannetta ja pohdimme uutta strategiaa pk-yritysten rahoituksen tehostamiseksi. Ja tuo konferenssi todellakin oli hyvin merkittävä, koska siinä saimme sitten keskustella uusista tukimahdollisuuksista yrityksille e, talouden elvyttämisen edistämiseksi yleisesti. Keskustelua toki täytyy jatkaa rahoituslaitosten ja pankkien ja riskipääomalaitosten ja pk-yritysten välillä. Ja tämä vuoropuhelu Puhelu jatkuu komission siipein suojassa. Päätöslauselmat, joita siitä sitten saadaan ja johtopäätökset, joita tästä voidaan tehdä, varmasti muokkautuvat myöhemmin uudeksi toimintasuunnitelmaksi PK-yritysten rahoituksen takaamiseksi unionissa. Vielä lopuksi sanoisin seuraavaa. Kertoisin parlamentille sen, että ensimmäisen PK-yritysten viikon aikana tuhat 200 eri tapahtuma, tapahtumaa on järjestetty, järjestetään paikallisella, alueellisella ja valtiollisella tasolla. Eli tässä todellakin toimitaan lähellä PK-yrityksiä. Tämä teema viikko järjestetään 25. toukokuuta eh, alkaen ensimmäisen päivän kesäkuuta lähtien asti. Ja siellä erityisesti puhutaan näistä PK-yritysten kysymyksistä ja 31. päivä toukokuuta Marrissa järjestetään suuri kokous. Ja minä, eh, minun mielestäni mielestäni työllisyys. Työllisyyttä pitää tietysti Euroopan unionissa eh, tukea ja ylläpitää, ja minä olenkin varma siitä, että näin voidaan tehdä niiden eh, välineiden kautta, joita ohjataan PK-yrityksille. On täysin totta, että suurten yritysten uudelleenjärjestelyt ja suurten teollisuudenalojen uudelleenjärjestelyt tarkoittavat työllisy- työttömyyden kasvua, ja me voimme korvata nämä työpaikat PK-yritysten työtä kehittämään kiittämällä. Ampuu. Äh. Nyt vähän äh, täytyy muuttaa tätä koko äh, menettelytapaa. Jokainen saa nyt puolen minuutin puheenvuoron. Edustaja Harkin ensin. Kiitoksia onnittelen komissiota tässä otosta edistyksestä. Totesit, että yksi ongelma on, on pääoman saatavuus. Mainitsit tässä investointipankin. Onko esimerkiksi Irlannissa rahaa tulee näin investointeja varten, mutta niitä ei kuitenkaan ohja, ohjata PK-sektorille, koska PK yksi yrityksen ongelmana on tällainen uudelleen rahoitus. Ei, ja sitten toisaalta taas tarvitaan laajempia investointitoimia. Onko jokin toimenpiteet tarpeen sitten ennakkorahoituksen varassa elävien PK-sektorin yritysten kanssa? Ja onko teillä jonkinlaisia yritystakuita olemassa luvassa nyt saman tapaan, mitä Isossa Britanniassa esimerkiksi on? Edustaja Higgins. Gada margat uachtarán agus éontainn go hiomlán leis méide tá uh, ráiteag an Commission go SMEs antabhacht Kiitos. Olen ihan samaa mieltä komissaarin kanssa, että PK-sektori on erittäin tärkeä, ei, ei pelkästään työpaikkojen luojana, vaan myös siitä syystä, että ne ovat kestävämpiä äh, kuin tämmöiset monikansalliset yritykset, niiden vaikutus näkyy alueellisella tasolla, mutta niiden suuri ongelma on rahoituksen puute. Sen lisäksi liika byrokratia on myös niille este. Edustaja Mitchell, kiitos äh, puhemies. Minä haluaisin kysyä komissaarilta, äh, ajatteko te myöskin äh, muita kuin suorian rahoituksen mahdollisuuksia tarkastella, mitä pk-sektorilla en tiedä miten asiat teidän maassanne ovat, mutta, mutta esimerkiksi meillä, meillä, meillä ei mitään pankinjohtaja henkilöä enää siellä ei enää ihmisiä arvioida luonteensa tai menneisyyden maksuvalmiuden mukaan tai muuten, joko rahat tulevat automaattisesti tai eivät tule. Eh, eh, eh, äänen, äänestyksen vaalit voittaa ääni kerrallaan. Ja me tätä vauhtia päädymme työvoimakriisiin ja työllisyyskriisiin pk-sektorin kuihtuessa ettekö te voisi pyrkiä vaikuttamaan tähän investointi- ja pankkimaailmaan niin, että, että saataisiin perinteinen pankinjohtaja takaisin, joka tuntee ihmisensä ja yrittäjänsä helposti. Kiitos puhemies. Niin kysymys kuuluu, että uskotteko tosiaan niin, että tämmöinen viikko voi nyt saada aikaa jotain tuloksia? Mitä to, mihin toimiin voidaan ryhtyä, jotta EU ja jäsenvaltiot loisivat sellaisen ilmapiirin, jossa pienyritykset voivat menestyä ja miten tämänhetkinen kriisi voidaan välttää jatkossa. Could you be brief? Komissaari, hyvin lyhyesti, olkaa hyvä. Herra Bellet, emme teidän kysymyksen asti emme päässeet. Grazie eh, Kiitokset eh, puhemies. Niin, minä en kysymykseen, eh, siis kysymystä ne kuulut, mutta kiitokset kaikille, jotka kysyvät näistä PK-yrityksistä. Minä olen käyttänyt puheenvuoron heti, puheenvuoroja heti tultuani teollisuusasioista vastaavaksi komission jäseneksi PK-yrityksiin. Olen kiinnittänyt huomiota niin, ja olen sitä mieltä, että nuo 30 miljardia, jotka on ajateltu PK-yrityksille, pitää juuri jakaa näin juuri näille varsinaisille edun saajille, niille joille se kuuluu. Ja minä olen sanonut, että haluan järjestää tällaisia kuulemistilaisuuksia ennen komission päätöksiä ja komission kokouksia täällä erää uskoisin, että viidestä seitsemään miljardin euroon todellakin varaa on jo, varoja on jo jaettu. Ja minä olen sanonut, että näitä varoja täytyisi jakaa paljon nopeammin, mutta on toki totta, kuten täällä on muistutettu, että ongelmia on edelleenkin olemassa pankkien, pankkien toiminnassa, kuten viimeisimmäksi juuri kuulimme. Kaikki pankit siis eivät välttämättä alkuunkaan toimi niin kuin toivoisimme, vaan on tällaista tiettyä spekulaatiotakin olemassa, mutta onneksi on sellaisia pankkeja, jotka toimi, toi, to, tuntevat yritysmaailman ja todellakin huolehtivat myös yritysmaailmasta. Kaikki eivät siis toimi sillä tavalla kuin tietyt yhdysvaltalaispankit. Muutama päivä sitten me suuren joukon parlamentaarikkoja kanssa olemme käyneet läpi tätä kysymystä ja olemme luoneet tällaisen foorumin pk-yritysten rahoitukseen tarkoitettuun foorumin. Ja todellakin meidän täytyy tuo noita keksintöjä edistää ja innovaatiota tietysti, mutta eihän si- mitään voi kukaan keksiä ilman rahaa. Ja sen takia minä haluaisinkin kääntyä juuri pankkien puoleen ja erityisesti niiden pankkien puoleen, jotka ovat sitoutuneet pk-yritysten rahoitukseen ja komissio todellakin tahtoo nyt toimia tällaisena välittäjänä pankkien ja näiden rahoituslaitosten välillä. Ja, ja olemme puhuneet jo näiden investointipankin varajohtajien kanssa ja sieltä on saatu takeet tavoitteiden täyttämisestä. Me tiedämme kaikki, että pk-yritykset ovat kriisin yksi parhaimmista aseista, kriisin torjunnan parhaimmista aseista. Ja pk-yritysten avulla voidaan myös välttää suurempaa yhteiskunnallista kriisiä. Minä olen täysin valmis suojelemaan pk-yrityksiä myös niiden rahoitus, rahoituksen takeiden kannalta. Ja varmasti me sitten toivomme kaikki sitä, että pk-yrityksiä saataisiin saataisiin lisää Eurooppaan markkinatalouden kilpailukyvyn kehittämiseksi myös pk-yritysten kannalta. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia äh, kovasti komission sen pahoittelen äh, tästä lyhentyneestä kyselytunnista, koska edellinen keskustelu venyi. Äh, tämä kyselytunti on päättynyt, muihin kysymyksiin vastataan kirjallisesti. Istunto jatkuu kello 21.